Good morning everyone and welcome. Huomenta kaikki, tervetuloa talous- ja raha-asian valiokunnan kokoukseen. Ensimmäinen kohta estyslistalla. esitystä hyväksyminen paitsi Rova Persen mietintö, sen aikataulu on lykätty. Voimme hyväksyä varmaankin tämän jaetun estyslistan. Ja tulee puheenjohtajan ilmoituksen, ehkä tiedättekin. MEPI-delegaatiossa minäkin olin mukana tästä valiokunnasta. Vieraili puheenjohtajan johdolla Irlannissa eilen. Me keskustelemme Irlannin puheenjohtajakauden prioriteeteista. Sehän alkaa tammikuun alussa ensi vuonna. Vi- koko vierailun ajan erityinen talouden tilanne Irlannissa oli esillä ja mit- miten maa harjoittaa tätä sopeutusohjelmaa. Tästä keskusteltiin. Delegaatio tunnusti valtavat haasteet, jotka Irlannilla on rahoituskriisin takia. Monet tekijät kuitenkin, jotka vaikuttavat liittyvät Irlannin menneeseen kasvuun ja erityisesti sen hyvin koulutettu väestöasetta sen parempan aseman. Me kiinnitämme erityistä huomiota Irlannin näkymiin palata rahoitusmarkkinoille ja se pyrkii ratkaisemaan pankkikriisin perintöään. Delegaatio tapasi tärkeitä hallituksen henkilöitä Irlannin parlamentissa keskus, samoin tapasimmekin Irlannin pankkia ja muita rahoitusmarkkinoiden toimijoita ja laajemminkin talouselämän toimijoita. Me tapasimme valtiovarainministerin ja Lucinda Quaisen, joka on Eurooppa-asiain ministeri. Me tapasimme myös kaksi muuta kaksi kuvernooria, jotka olivat vastuussa keskuspa- tai keskuspankin pääjohtajana. Keskustelimme mark- ta- taloustilanteesta Iranissa ja laajemminkin euroalueella ja koko EU:ssa ja miten täytetään näitä EU 2020 tavoitteita. Keskustelimme e, tämänhetkisestä ehdotuksesta saataisiin aikaan yksi ainoa pankkiviranomainen. Parlamenttihan äänestää mietinnöstä tässä, tästä aiheesta huomenna. Kuten tiedätte, sitten vielä lisää tulee antamaan puheenjohtaja tänä iltapäivänä kokouksessa silloin. Ja nyt mennään sitten ensimmäiseen kohtaan esityslistalla yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006-112 EU muuttaminen arvonlisäperusten petosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta. Esittelijä David Kasa, mutta herra Kohdas kuitenkin tänään korvaa. Herra Kasa. Kiitoksia puheenjohtaja. 15 päivää sitten olin rouva Luling, nyt olen herra Kasa. Täällä on monimuotoisuutta, jota voimme vakuuttaa ilman, että meillä on pitkällisiä toimenpiteitä sen eteen. Minulla on muutamia huomioita kollegalta. Nyt esitän hänen kantansa. Valiokunnan eilen esittelemä teksti pyrkii ottamaan huomioon nykyisen järjestelmän puutteet, jotta me voisimme taistella karuselliveropetoksia vastaan. Tämä on melko yleinen ALV-verotuksessa esiintyvä petos. Pyrimme löytämään itsesäätelymekanismin. Tällä hetkellä mekanismi ei ole tehokas. Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että meillä olisi nopean toiminnan mekanismi, joka tähtäisi siihen, että voimme nopeasti ja tehokkaasti puuttua karuselliveropetoksiin. Tämä mekanismi tulee täydentämään nykyistä derogaatiojärjestelmää, joka on jo olemassa. Esittelijä tukee komission ehdotusta ja on sitä mieltä, että suuria muutoksia ei vaadita. Kuitenkin kuulemisten jälkeen halutaan tuoda esiin riski mm, lisä taakoista, joita tämä itsevalvontajärjestelmä saattaisi aiheuttaa eri osapuolille. Meidän tulisi tarkastella sitä, että nopean toiminnan järjestelmää käyttäisiin vain äärimmäisissä tilanteissa. Tämän vuoksi tarkistus 6 on esitetty, se heijastelee tätä huolta. Tällä hetkellä tämä kysymys ei ole ristiriitainen. Neuvosto tukee sitä vahvasti ja Odotamme kollegoiden ehdotuksia, että voisimme parantaa ehdotusta mahdollisimman paljon komission nyt esittelemää tekstiä. Kiitoksia huomiostanne. Jos sallitte, voisin kertoa pienen jutun. Viime kerralla puhuin Rouva Lullingin nimissä, mutta tämä elementti jäi pois komission tekstistä ja kuviteltiin, että minä toin kaikki nämä hyvin tarkat huomiot esiin, jotka Madame Lulling oli tehnyt. Ja tämän vuoksi minä haluaisin nyt ö, ähm, tuoda sen esiin, että mitään ristiriitaisuuksia ei esiin, mutta Rouva Lulling, koska hän on hyvä, hyvin terävä henkilö, oli tuonut näitä tiettyjä huomioita esiin. Nyt tällä hetkellä edustaja Kasa ei mitään huomioita ole tehnyt, joten uskon, että voimme nyt uudelleen olla yhteyksissä ja vastata komission jäsenmetalle näihin verokysymyksiin. Kiitoksia. Hyvä, että on näin monipuolinen koordinaattori kuin te. Sitten ST-ryhmästä Rouva Ferreira. Mm. Myös erittäin hienoa, että hän on täällä koordinaattorina. Olkaa hyvä. Yes, in fact I'm... Niin, itse minä puhun Ulle Ludvigsonin nimissä, joka ei voi olla paikalla tänään. Lähtökohtana tämä on Ullen lausunto. Tämä tärkeä esitys, sitä pitäisi tervehtiä. Se, että pyritään taistelemaan äh, petoksia ja vastaan on hyvin tärkeä, jopa huomattava Euroopan lisäarvo on kuitenkin enemmän, mitä EU pitäisi tehdä tällä alueella. Pitäisi ottaa käyttöön nopean reaktion mekanismi, mikä olisi hyvin järkevä ensimmäinen askel tällä linjalla. Tämä on johdonmukainen ratkaisu ongelmaan, joka jäsenvaltiot aika ajoin kohtaavat, mutta ne eivät siis pysty reagoimaan riittävän nopeasti yllättäviin ALV, yllättäviin nopeisiin ALV-petoksiin. Herra Ludvigson on iloinen siitä, että herra Kasa on yhtä mieltä tästä myönteisestä näkemyksestä koskee esitystä ja hän on vakuuttunut siitä, että yhteinen työ, jota kumpikin on tekemässä asiassa tulevina viikkoina, tulee olemaan rakentavaa. Saman aikaan Ulle Ludvigsson tunnustaa sen, että on tietty tunnelma, joka liittyy siihen, että työtä ei saada vielä päätöksen, mikä koskee tätä esitystä. Komissio ei näytä menneen vielä asian pohjille saakka. Ennen kaikkea ajatellen kahta keskeistä kysymystä. Ensinnäkin on hyvä, että the anti-fraud toolbox in the initial phase, but that cannot be the end of it. It is not acceptable. Verollisen periaate on olemassa, mutta ei ole, kun ei ole hyväksyttävää, että ei ole kuitenkaan suunnitelmaa siitä, miten voit ottaa uusia välineitä tähän työpalulaatikkoon tulevina vuosina. Komission pitäisi saada eh, tehtyä perusteellinen arviointi tästä välineestä, että voidaan katsoa, miten voidaan laajentaa mahdollisesti tätä vaikutusalaa. Toinen asia on sitten se, että tämä ei kuitenkaan auta siinä, että se lisäisi koordinointi jäsenvaltioiden välillä. Siinä sovelletaan erityisvälinettä ja jäsenvaltioiden sisältä voisi aiheuttaa melkoisia järkytyksiä ALV-järjestelmissä. Tämä on ratkaiseva kysymys silloin, kun on kysymys siitä, että saadaan aikaan mekanismista paremmin todellisessa ajassa toimiva. Se, mitä jäsenvaltiot tekevät, on olennaisen tärkeää. Ulle Ludvigson haluaisi nähdä enemmän avoimuutta kaikissa vaiheissa komission toiminnassa silloin, kun on kysymys toiveista, jotka tulevat yksittäisistä jäsenvaltioista, jos kaikki saavat täyden kuvan siitä, mitä on tapahtumassa, varhaisessa vaiheessa yhteistyö ja soveltaminen voitaisiin tehdä helpommaksi. Ole Ludvigson haluaisi myös, että komissio palaisi lisäesitysten myötä valiokuntaan suhteellisen järkevän aikapuitteen sisällä. Ajattelin herra Kasapuolella siitä, että, että pyritäisiin saman toimittua massiivisia petoksia vastaan. Ulle, kun Ludiks ajattelee, että tämä on ajatus, jota pitäisi tarkastella hyvin huolellisesti. Lisäselvyys voisi olla myönteistä tässä mielessä. Nopearektion mekanismi on, on väline, jota se käyttää pelkästään poikkeuksissa tapauksissa, mutta kuitenkin se täytyy tehdä selväksi, että jäsenvaltiot voivat toimia ennakoivasti – kun on kysymys ALV-menetyksistä, joita odotetaan lähitulevaisuudessa, ei pelkästään tilanteissa, jolloin on jo tapahtunut menetyksiä, ja tästä syystä niihin puhutaan asianmukaisesti. Lisäksi Uledoviksen usko, että meidän tarvitsee sisällyttää joitakin voimakkaita sanamuotoja omista varoista ja hallinnollisesta kapasiteetista tähän mietintöön. Nopeareaktion väline toimii vain tyydyttävällä tavalla, jos komissio on kaikkina aikoina kykenevä toimimaan nopeasti ja täsmällisesti näissä asioissa. On varmistettava, että inhimilliset ja muut resurssit komissiossa ovat asianmukaiset ja että nopeutettu sisäinen päätöksentekomenetelmä on asettu käyttöön ja tästä ylläpidetään, koska muuten asiat eivät tule toimimaan. Näiden käytännön kommenttien jälkeen oli Rodviksanilta vielä hän haluaisi sitä kiitoksensa herra Kasalle erinomaisesta mietintöluonnoksesta ja odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä tässä asiassa. Muchas gracias, eh, señora. Kiitoksia, Ava Pereira. Seuraavaksi liberaaleista. Kleva. Asoka, anteeksi. No ei ketään liberaaleista, en näe herra Kiigoltiakaan, joten puheenvuoron saa herra Fox. Thank you, Chairman. You'll be glad. Kiitoksia puheenjohtaja varmastikin. Olette iloinen, kun sanon, että puhun ihan itseni tänään. Itseni puolesta haluaisin kiittää herra Kasaa hänen tekemästään hyvästä työstä mietinnössä. Haluaisin nyt pari lyhyttä kommenttia. Ensin olen samaa mieltä siitä, että jos ajatellaan ö, käännetyn arvonlisävero käännettyä verovelvollisuutta ja nopean mekanismin mekanismin käyttää vain viimeistä hätäkeinoa silloin, kun muut ponnistelut petosta vastaan, kun käytetään muita vaihtoehtoja direktiossa ovat epäonnistuneet. Jäsenvaltion ei automaattisesti pitäisi siirtyä automaattisesti käännettyyn velvollisuuteen, koska tämä korvaa kurinalaisemman riskiarvioinnin. Toinen kohta, jonka halusin tehdä tarkistuksesta kuusi, Uskon, että tarvitaan suurempaa keskustelua siitä, mikä muodostaa yhtäkkisen massiivisen petoksen. Täytyy tehdä selväksi, mitä kriteerejä käytetään komissiossa tässä tilanteessa. Olen huolissani hiukan siitä, että valitaan tällainen tie, niin kuin esittelee ehdottaa, että se mahdollisesti vain käännetyn verovelvollisuuden, jos tietty osa tai koko petostuntava menestystä osa. Tämän etua on sen joustavuus ja osa joustosta häviäisi jäykin kriteerein. Ei ole mitään takeita siitä, että tämä on oikeanlainen kannustin. Se rajoittaa liikkumavaraa jäsenvaltioissa, joiden täytyy ehkä voida toimia etukäteen, jotta estävät arhaisessa vaiheessa ongelman syntymässä ne valtavat menetykset. Tämä tukeutuu myös tilastotietoihin, joita ei ole saatavissa ennen kuin vasta jonkin jälkeen, se tapahtuman jälkeen, ei vähiten sen takia, että on sopeutuksia ja normaalia VAT-toimintaa, joka toimisi tätä tahtia vastaan ja se saattaisi heikentää tämän toimenpideen merkitystä. Huolimatta näistä kaksista pikkuseikosta sen kuitenkin, että tämä on hyvä mietintö ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä Davidin ja muiden varjoistelijoiden kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Indeed, Mr. Fox, I give the floor now to Mrs. Nyt Rova Kleva saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Yes, I'm speaking on my behalf. Minäkin puhun omasta puolestani ja olen sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsen. Haluaisin myöskin onnitella esittelijää siitä, että hän on tehnyt tämän mietinnön. Se on erittäin hyvä. Äh, minä tulen valmistelemaan tulevina viikkoina laajempaa veropetoksiin ja kiertoon liittyvää mietintöä vastauksena komission lupaamaan toimintasuunnitelman veronkierron ja veropetosten suhteen. Ja haluaisin sanoa vain muutaman sanan liittyen nopean reagoinnin järjestelmään ALV-veropetoksissa. Tämä työkalupakki, jota komissio valmistelee, on aloite, jota pitäisi tukea ja kiittää, mutta olen samaa mieltä kuin kollegat, meillä tulisi olla tarkempi, suunnitelmallisempi järjestelmä vero petosten suhteen, joka olisi laajempi kuin tämä nopean reagoinnin järjestelmä. Kun tarkastelemme ALV-petoksia ja lyhyttä aikaväliä, meillä tarvitsee olla, tarvitsee olla muutakin kuin tämä lyhyen aikavälin reagointijärjestelmä. Noin miljardi veroja Eurooppa menetään vuosittain veropetoksien seurauksena ja nyt talouskriisin aikana tämä on jotakin, mitä emme voi hyväksyä, kun jäsenmaat ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Tuen edustaja pyyntöä luoda tarkkoja määritelmiä. Tämä on ehkä yksi tämän mietinnön pääasioista ja se voisi olla hyödyllistä henkilöille, jotka käsittelevät veripetoksia. Meidän tulee kuitenkin olla varovaisia, kun pohdimme määritelmiä. Yksi tapa toteuttaa tämä olisi siis se, että otamme ähm, määritelmälausekkeita mukaan jo alkuperäisen tekstiin. Komission tekstin mukaan nopean reagoinnin järjestelmän tarkoitus on vastata monimutkaisiin petosjärjestelmiin, jotka ylittävät jäsenmaiden rajat. Tämä sanottiin ainakin kolme kertaa komission tekstissä. Jäsenmaiden välinen koordinaatio ja läpinäkyvä komission pyyntöjen käsittely on jotakin, mitä tulisi selventää ennen kuin siirrymme yhtään eteenpäin. Kiitoksia jälleen kerran esittelijä Kasalle tästä mietinnöstä. Odotan tarkistusten myötä yhteistyötä hänen kanssaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa. Anteeksi. Kommentoimaan mikrofonia. Haluaako joku muu puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yes, uh, I, I don't have any recommendation. Mitään suositusta tähän asiakirjaan. Olen pahoillani. So I give the floor. No selvä. Kiitoksia. Annan sitten puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. President, je voudrais avant tout... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea kiittää Deux, trois remarques s'agissant des amendements. Bien, avant, bien entendu, il s'agit d'une réaction. Tässä on kyse nopeasta reagoinnista. Näissä on kiireistä tapauksista ei ole tarkoitus tehdä tästä mitään toistuvaa tavallista mekanismia. Tässä aikaisemminkin, kun olemme käsitelleet sertifikaatteja hiilidioksidin yhteydessä, me olemme menettäneet 5 miljardia euroa muutamassa viikossa. Tämän takia komissio halusi tämän ehdotuksessa tehdä. On totta myös, että taloudelliset toimijat ovat valit korostaneet sitä, että heidänkin pitää aika nopeasti sopeutua tähän, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että nämä taakka on aika rajoittunut ja tässä on kyse erityistapauksista. Mitä tulee sitten määritelmä, mikä on massiivinen petos? On totta, että esittelijä pyrki tukeutumaan meno prosentteihin, näin komissio koska meistä on hyvin vaikea määritellä mitä tällainen yhtäkkinen massinen petos olisi, ja siksi me jätämme tämän joustovaran jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot sitten pyytävät meitä soveltamaan tätä nopean reaktion mekanismia vain erittäin huomattavissa, erittäin kiireellisissä tapauksissa. Tässä on kyse myös siitä, että ryhdytään ennakoivaan ennaltaehkäisevän toimen, toimeen. Ei ole kyse vain siitä, että todetaan petos ja reagoidaan, vaan myös ennakoidaan tilannetta silloin, kun on konkreettisia riskejä. Kun on kyse sitten siitä, onko tällainen väliaikainen poikkeuslupa riittävä petosta vastaan, tietysti komissio on että ne niin kuin tekin, että näin ei ole. Tarvitaan pysyvämpiä, johdonmukaisempia toimia jäsenvaltioiden kesken. Tämän takia komissio, niin kuin komissaari Sremeta on esittänyt tai tulee esittelemään konkreettisia toimia petoksia vastaan tämän vuoden loppuun mennessä, mutta luonnollisesti kun toimitaan petoksia vastaan tietysti Alvin kohdalla, niin tämä vaatii paljon jäsenvaltiolta ja yhteistyöltä jäsenvaltioiden kesken. Komissio voi toimia vain kannustajana, koordinoijana. Ensi vastuu kuuluu jäsenvaltioille tämän verran tästä, tässä vaiheessa sanottavaa komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Poni. Sitten herra Gosses, haluatteko te vielä jatkaa? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että otin Davidia varten nämä huomiot ylös. Mielipiteet ovat hyvin rakentavia ja samalla linjoilla uskon, että David tulee vastaamaan tähän innokkuuteen aloittaa keskustelut liittyen kompromissitarkistuksiin, joilla voitaisiin tarkentaa tai parantaa tekstiä. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia, herra Goses, ja muistuttaisin teitä siitä, että tarkistukset pitää jättää 5. joulukuuta mennessä kello 12. Me käsittelemme tarkistuksia 21 tammikuuta ensi vuonna ja sitten Ekonissa tarkoitus on äänestää 22. tammikuuta ja sitten äänestys todennäköisesti tapahtuu helmikuussa ensi vuonna. Sitten seuraavan kohtaan esityslistalla tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla. Mutta Rova Podimata esittelemme ei kuitenkaan ole paikalla. And shadows no only Mr. Ja. Varjoesittelijöitäkin puuttuu. Five minutes. Pitäänkö viiden minuutin tauko? Ai, nyt hän tuleekin. So if you agree, we are gonna wait for a few... No, ehkä odottelemme viitisen minuuttia niin, että... Ai, minuuttikin riittää. Nopeasti voi... Ehkä voimme tässä kuitenkin pitää ihan pari minuuttia taukoa ja odottelemme. we continue and I give the floor to Ms. Jatkamme sitten annan puheenvuoron <clears throat> anteeksi, esittelijä Anni Podi Maatalle. Tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron AO. Anni. Uh, so uh, we are uh, discussing the amendments. That... Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon. Keskustelemme tarkistuksista, joita on tehty suositukseen koskevien tiivimpää yhteistyötä finanssitransaktioveron alalla. Haluaisin kertoa jäsenille. Aivan aluksi haluaisin hyvin lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä siitä, että he ovat olleet hyvin rakentavia lähestymistavassa, jonka olemme määritelleet aivan alusta lähtien, Korostan, että me haluamme pitäytyä sen arvioinnissa, ovatko oikeudelliset edellytykset tiiviimmälle yhteistyölle täytetyt menemättä tämän äm, finanssitransaktioveroehdotuksen sisältöön. Se tulee seuraamaan, komissio tulee antamaan meille siitä aloitteensa. Haluaisin siis kiittää varjoistelijoita ja kollegoita, jotka ovat tehneet tässä. Tarkistuksia saimme 28 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Ja minulla on kaksi kompromissitarkistusesitystä, jotka liittyvät menettelytapaan tähän tiivimmän yhteistyön menettelyyn, eivätkä transaktioveron sisältöön. Me pyrimme olemaan samalla linjoilla tämän tehtävän kanssa, joka meidän pitää nyt saada täytettyä. Ensimmäinen kompromissitarkistus muistuttaa, että transaktiovero täyttää päämääränsä, jos se saadaan toimintaan globaalilla tasolla. Ja Euroopan unionin tulisi johtaa ponnistuksia saada aikaan yksimielisyys globaalilla tasolla. Jäsenet ovat olleet mukana tiivimmän yhteistyön luomisessa ja me voisimme antaa näin esimerkkiä, kun transaktiovero saadaan käyntiin, sivun jäänelle tulisi olla hyvin vaikeaa jäädä pois. Meidän pitäisi siis antaa esimerkki siitä, kuinka finanssitransaktiovero saataisiin globaalilla tasolla toteutettua. Toinen tarkistus liittyy komission vaikutusten arviointiin, joka tulisi toteuttaa, jotta voisimme tarkastella finanssitransaktioveron vaikutuksia pienessä jäsenvaltiomäärässä, jotta aloitetta voitaisiin muokata tämän mukaisesti. Uskon, että otimme mukaan nämä suositukset. Tarkistus kolme, Lulling ja Bells, viisi Lulling, 12 ja 13, Matias ja Klute, jotta voisimme muotoilla ensimmäisen kompromissitarkistuksen, joka liittyy globaalin finanssitransaktioveroon ja sitten liittyen täydentävyyteen ja komission vaikutusten arvioinnin suhteen otimme huomioon Rouva Lullingin tarkistukset. Haluaisin tässä yhteydessä lisätä, että komissio tekee jo töitä ensimmäisen vaikutusten arvioinnin täydentämiseksi kehittämisen kohdalla liittyen ähm, niihin jäsenmaihin, jotka osallistuvat ja niihin, jotka eivät osallistu finanssitransaktioveroon. Tähän haluaisin lisätä, että on hiukan outoa, että ne maat, jotka eivät osallistu finanssitransaktioveroon, ovat huoli- enemmän huolissaan tilanteesta kuin ne, jotka ovat siihen osallistumassa. Äh, muihin tarkistuksiin liittyen Sanoisin, että eräät niistä toistavat kantaa, jonka parlamentti omaksui viime toukokuussa. Näin on tarkastuksen neljä kohdalla. Turusen tarkistus, äh, tarkistus 15, Matias Klute on samalla linjalla. Samat menevät samaan suuntaan ja ovat samalla linjalla toukokuussa hyväksytty mietinnön kanssa. Niitä tulisi tukea mielestäni. Ei varmaankaan ole yllätys, että tarkastukset, jotka ovat tiiviimpää yhteistyötä vastaan, ovat ruotsalaisten kollegojen Högmarin ja Schmidtin esittämiä. Halusin toistaa, että on yllättävää, että näin on. Voitaisiin kuvitella, että finanssitransaktioveron vastustajat olisivat huojentuneet äh, siitä, että tiivimpää yhteistyötä, tiivimmän yhteistyömenettelyä käytetään ainakin, jos ollaan samoilla linjoilla niiden argumenttien kanssa, joita aikaisemmin tänä vuonna käydyissä keskusteluissa on ilmaistu. liittyen siihen, että tämä vero hyötyisi niistäkin alueista, joilla sitä ei toimeenpanna. Eli nyt kuitenkin on ilmaistu hyvin erityyppisiä mielipiteitä liittyen siihen, että finanssitransaktiovero saattaisi olla niin menestyksellinen, että se vaikuttaisi myös maihin, jotka, jäsenmaihin, jotka eivät siihen osallistu. Lopuksi haluaisin jälleen kerran kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä heidän rakentavasta lähestymistavastaan. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää henkilökohtaisesti erityisesti Rouva Lullingia siitä, että hän on omaksunut näin rakentavan lähestymistavan, vaikka on erittäin hyvin tunnettua, että hänen henkilökohtaiset mielipiteensä eivät ole samoilla linjoilla, mutta hän on toiminut esittelemiensä tarkistusten mukaisesti EPPn ryhmän edustajana. Pyrimme nyt saamaan tämän hyväksyntäprosessin päätökseen, että voisimme käydä todellista keskustelua finanssitransaktioveron sisällöstä. Tämä keskustelu tulee olemaan paljon mielenkiintoisempi meille kaikille, uskoisin niin. Kiitoksia. Podimata, Anna Seuraava Podimatta. Nyt tämän puheenvuoron Rouva Lylingille. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin sanoa, että koska olen, olin poissa ja monet muut olivat poissa ihan tiukasti ja ammattisyistä noin pari viikkoa sitten, olen nyt kuitenkin erittäin tyytyväinen, että tänään pystymme keskustelemaan tarkistuksista jotka liittyvät tähän vahvistettuun tiiviimpään yhteistyöhön. Huolimatta ajasta, joka rientää, on ehkä kuitenkin tarpeen hyvin korostaa haasteita pelissä, varsinkin kun joskus liika into hämmentää, hälventää selvänäköisyyden. Sanoin tämän lempikoordinaattorille viime kerralla. Menettelytavan tarkoituksena ei ole uudestaan alkaa keskustella ansioista tai haitoista, jotka liittyvät tähän transaktioveroon, kun lukee näitä 28 tarkistusta, joita on tehty, niin huomaan, että aika monet kollegat eivät vieläkään ole ymmärtäneet, mistä on kyse. Pitää pysyä samassa logiikassa. Kaikki Jortason kappaleet pyritään tavallaan tällainen moraalinen tuomio suuntaan tai toiseen. Minun mielestäni Tällaiselle ei todellakaan ole sijaa tämän mietinnön yhteydessä. Se, millä on merkitystä, on, että osataan kertoa, minkälaisia seurauksia vahvistetusta yhteistyöstä EUlle on yhtenäismarkkinoiden toimiselle tai jäsenvaltioille, jotka osallistuvat sitten tähän järjestelmään, samoin niihin, jotka eivät järjestelmään tule mukaan ei ole kyse enemmästä eikä vähemmästä. Yksi olennainen kohta, jonka haluaisin vielä ottaa korostetusti esiin, ja vai nekin jäsenvaltiot, jotka päättävät tai päättäisivät jäädä tästä ulkopuolelle, niin loppujen lopuksi niitäkin tämä tulee koskemaan. Komission jäsen Semeta on toista kertonut, että e- komission ehdotus tulee pitkälti perustumaan – alkuperäiseen viime vuoden ehdotukseen. Täällä kuitenkin puhutaan äh, ekstraterritoriaalisuudesta aika huomattavassa määrin. Ja tässä puhutaan siitä, että äh, rahoitusoperaatiota saattaisi siirtyä muualle tässä pitäisi puhua myös EUn sisäisistä tapahtumista. Miten, mikä tulee olemaan tämän ekstraterritoriaalisuuden laajuus täsmällisesti ottaen? Tästähän me emme tiedä yhtään mitään. Se tulee riippumaan ehdotuksista, neuvotteluista. Tämä työ on uskoakseni varsin monimutkaista, mutta ei nyt meidän pidä toimia niin kuin vain jäsenvaltio, joka vapaaehtoisesti valitsevat tämän vahvistetun yhteistyön, kuuluisivat tämän asian piirin. Se ei ole totta, jos rahoituslaitos jossakin jäsenvaltiossa maassa, joka ei kuulu tähän tiivistettyyn yhteistyöhön, ja se suorittaa transaktion, jonka arv... ar, joka on maasta, joka kuuluu tähän yhteistyöhön, niin silloin todennäköisesti tätä veroa voidaan vaatia samoin kuin suoritetaan operaatiolaitoksen kanssa, joka sijaitsee samalla alueella. Ongelma täytyy ottaa esille täysin avoimella tavalla. Tämän takia myös minä pahoittelin sitä, että luvanpyynti yhteistyölle oli sellainen, että siihen ei siirry ainakin tällainen alustava teksti, jossa hiukan kerrottaisiin olennaisista kysymyksistä. Olisimme voineet arvioida tilannetta paremmin, suosin tunteneet aiheen paremmin, mutta ei selvästikin joillakin tässä vähän oma lehmä ojassa, kun vaalivat tällaista mysteeriä, mutta sitä ei kuitenkaan ole kysymys ja voisivat pitää nämä asiat itsellään. Mutta sitten kuitenkin näitä kysymyksiä, voidaan tehdä kommentteja. En minä mitenkään lopullista tätä vastusta. Minä tulen taipumaan ihan helposti enemmistön tahtoon, mutta ainakin Komission pitää tehdä vakavasti laadittu työ, eikä sen ehdotus voi säästellä vaikutusarvioina. Sen pitää arvioida, mitkä vaikutukset syntyvät sisämarkkinoihin ja minkälaista vuorovaikutusta sitten tästä syntyy jäsenvaltioille, jotka kuuluvat tähän järjestelmään ja niille, jotka eivät siihen kuulu. Tämän verran minulle tästä sanottavaa. Olen samaa mieltä, niin kuin esittelijäkin jo totesi, näistä kahdesta kompromissista – jotka hän on laatinut omien ehdotuksenne pohjalta, mutta halusin nyt tässä vielä kerran kertoa, mikä tämä varsinainen haaste on, koska emme voi unohtaa, ohittaa tällaisen vahvistun yhteistyön seurauksia, miten se vaikuttaa in- ja out-maihin, ja minä haluaisin, että ne kaikki täällä nyt ymmärtäisivät sen, että täällä on merkitystä, koska luonnollisesti mm, siis tämä kompromissi on oikein hyvä. Me uskamme, että FTT kyllä saavuttaa tavoitteensa, jos se otetaan käyttöön globaalitasolla, niin kuin täällä sanotaan. Tästähän me olemme kaikki samaa mieltä. Mutta onko tämä sitten myönteinen vai kielteinen esimerkki, sitähän ei tiedetä. No onhan tästä kokemusta Ruotsissa esimerkiksi, siksi minä ymmärrän ruotsalaisia kollegoja, koska kun he ottivat käyttöön transak- rahoitustransaktioveron, se oli suuri menestys Lontoolle, Lontoon Citylle. Ja minulle onkin kerrottu, että operaatiot siirtyivät Lontoossa, eivätkä sitten enää koskaan palanneetkaan takaisin Ruotsiin, joten vähän varovaisuutta tarvitaan, jotta punnitsee hyvin plussat ja miinukset tämän tyyppisessä proseduurissa. Kiitos. Madame Lulin. Kiitoksia, Rova Lulin. Nyt annan puheenvuoron Alden varjostelijalle herra Klimt. Kiitos. Kollega Nitteri Musa, kuten kaikki tiedätte, Kataloniassa ja Kataloniassahan juuri on pidetty vaalit, joten hän on nyt vielä kotiseudullaan. vielä arvioimassa vaalituloksia, eikä voisi siis olla paikalla. Hän ei ole myöskään eteen mulle mitään kirjallista, joten minun nyt täytyy vain puhua aivan tässä tilanteessa. Ensinnäkin haluan sanoa seuraavaa. Ensin tämä aihe, transaktiovero, on vanha aihe. Yli 30 vuotta jo alettiin puhua siitä. Ja, ja hyvin asioihin tarvitaan paljon aikaa, niin kuin saksaksi sanotaan, ja nyt toivotaan, että päästään tässä hyvään lopputulokseen. Se, mitä on ehdotettu komissiossa, on alun perin ollut vaikutukseltaan myönteistä, koska minusta se oli hyvin johdonmukainen periaate, jos se pannaan toimeen samoin kuin se on ajateltu, ajateltu ajatellen tätä kotipaikkaperiaatetta, niin että veroa ei voi paeta, vaikka kävisi kauppa Euroopan unionin ulkopuolella, niin että sitä vielä täydennettäisiin alkuperä maan periaatteella, jonka parlamentti haluaisi ottaa tähän mukaan, mikä johtaisi siihen, että verossa tulisi menestys. Nyt kuitenkin on osoittautunut, että jäsenvaltiot ovat enimmäkseen hiukan epäileviä ja peria- eivät halua tukea komission tämä periaatetta, vaan tavalla tai toisella haluavat viime kädessä muuttaa tämän normaaliksi pörssin liikevaihtoveroksi, joka pelkästään koskisi osakekauppaa. Ja minusta tämä on se virhe, joka meidän ruotsalaisilla kollegoillamme ja minunkin ruotsalaisella kollegallani Ulle Schmidtillä minun ryhmässäni, että he katsovat, että se mitä Ruotsissa aikoinaan tapahtui, on sellaista, mikä nyt tulisi tapahtumaan uudestaan, jos transaktiovero otetaan käyttöön Euroopan unionissa. Ruotsi nimittäin se ei ottanut sellaista transaktioveroa käyttöön kuin mitä komissio esittää, niin, että ruotsalainen kauppaväkestä käytiin Lontoossa, että sitä olisi siis silloin verotettu. verotettu. Tämä ruotsalainen vero oli malliltaan toisenlainen. Ja minä olen nyt ruvennut epäilemään, että se, mitä on jäänyt jäljelle alkuperäisestä esityksestä, tulisi olemaan menestyksekäs. Ensinnäkin mukana on vain rajallinen määrä maita, 10 tai 11 sulaisten näkemää, mutta jo pelkästään näillä mailla on eri näkemys siitä, miltä tämä vero tulisi näyttää. Alkuperäinen malli on nyt jo vesitetty, ja minä jo ranskalaisena sanoin, että meillähän on tämä vero. Ensimmäinen elokuuta otimme käyttöön transaktioveron <clears throat> ranskalaisilla osakkeilla käytyyn kauppaan pörsseissä, ja se on meidän transaktioveromme, mutta sitähän se tietenkään ei ole. Mutta jos ranskalaiset sanovat, että näin on, että se on se, eivätkä ole valmiita tätä käyttöön otettua veroa muuttamaan ja laajentamaan, silloin 11-12 maan välillä, jotka ovat valmiita tiivimpään yhteistyöhön ottaakseen käyttöön transaktioveron. Sellaisessa tilanteessa niin maiden välillä on suuria eroja, emmekä voita tässä yhtään mitään. Ja sen sijaan, että Eurooppaa koottaisiin yhteen, me saamme yhden lisäjakolinjan, joka ei ole suinkaan avuksi. Ne maat, jotka ovat eivät ole valmiita osallistumaan, eivät osallistu tähän, koska ovat sitä mieltä, että toisaalta sanotaan, että tämä vero ei olisi oikeudenmukainen, vaan ovat vain etsimässä uusia, mm, ja sanotaan, että tässä vain pelkästään kysymys siitä, että halutaan löytää uusia veroja. Tiedämme, että nämä maat, jotka ovat valmiita tätä käyttämään, ovat velkaantuneita ja käyttävät kaikkia keinoja ja muun muassa käyttäisivät tätä veroa ilman, että todella katsoisivat, mitkä ovat tavoitteet mitään se, että vähennettäisiin rasitusta, joka kohdistuu tavallisiin veronmaksajiin, ja että rahoitusala vedettäisiin mukaan niiden vahinkojen korvaamiseen, jotka se itse on saanut aikaan. Tätä taustaa vasten voin sanoa, että Astrid Lulling on oikeassa. Me emme voi tietää, miltä konkreettisesti nyt muutetun veron käyttöönotto tulisi vaikuttamaan yksittäisissä maissa, näissä maissa, joissa se otetaan käyttöön, niissä maissa, joissa ei ota käyttöön. Joten olen hyvin pidättyväinen, mitä tulee tämän veron käyttöönottoon, kun kuulen, että muutenkin lähdetään siitä liikkeelle, että veroa ei ota käyttöön – käyttöön ennen 1. tammikuuta 2016, olen yhä epäilevämpi, koska siihen mennessä vielä moni asia voi muuttua. Ja vielä viimeinen asia. Minulle ei vieläkään ole selvää, miten me haluamme varmistaa sen, että todellakin vero asianmukaisesti voidaan periä tai asianmukaisesti sitä voidaan maksaa. Monet maat nimittäin, jotka eivät halua olla mukana, joutuisivat perimään veroa alkuperäisen mallin mukaan, ja saattaa olla, että ne eivät halua osallistua tällaisen hallinnolliseen tehtävään ilman, että on mitään mahdollisuutta vaikuttaa tähän heidän toimintaansa. Joten olen melkoisen epäileväinen koko asian suhteen. Thank you very much indeed, Mr. Klein. I will give the floor to my... Tämän Rouva Turuselle vihreistä. Um, First... Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on pitänyt asiat yksinkertaisina. Se on erittäin hyvä asia tässä vaiheessa. Ja että hän muistuttaa meille, että tässä on ky- kysymyksessä menettelyn hyväksyminen. Tietenkin voimme käsitellä sisältöä, tämä on selvää. Tämä on poliittinen aloite, voimme käsitellä sisältöä. Mutta jälleen kerran haluaisin vedottaa Aldeen ja epp jotka käyttivät puheenvuorojen kertovat huolistaan, että he harkitsisivat uudelleen, onko parlamentin rooli estää 11 jäsenmaata. He ovat varmastikin hyvin tarkkaan laskeneet, mitkä seuraukset olisivat. Ja myöskin ne maat, jotka eivät halua liittyä veroon. Kyllä niidenkin valtionvarainministereillä varmaankin on kyky laskea asiat. Jos me olemme tilanteessa, jossa parlamentin pitäisi hylätä asia, tai parlamentti hylkäisi asian, se olisi mielestäni skandaalimaista. En voi kuvitella tätä. Kuvitelkaa tilannetta, jossa parlamentti tuo esiin huolia, eikä ole valmis antamaan suostumustaan, ja koko neuvosto olisi valmis muutoin tähän toimeen, ja ehkäpä vain yhdistynyt kuningaskunta jarruttaisi, sinne. minä haluaisin tuoda tämän harkintaa. Mielestäni meidän roolimme ei ole jarruttaa menettelyä. Meidän tulisi antaa jäsenmaiden siirtyä eteenpäin. Sitten sisältöön liittyen, jos kommentoisin sitä vähän. Yksi asia sisämarkkinoilla tässä sekä äm, edustajat Lulling että Klints mainitsivat sen, että seurauksia saattaisi koitua maille, jotka jäävät ulkopuolelle, ja seurauksia sisämarkkinoille saattaisi aiheutua. Minä uskon, että hajaantuminen on jo tosiasia. Me emme ole tilanteessa, jossa tämä ehdotus loisi lisää hajaantumista. Meillä on tällä hetkellä kahdeksan maata, joilla on jonkin tyyppinen transaktiovero, ja tässä me loisimme eurooppalaisen transaktiovaran, johon toivottavasti 11 liittyisi. Ja tämä rajoittaisi hajaantumista. Hajaantuminenhan on jo tosiasia tässä kysymyksessä. Tämä on hyvin tärkeä asia mielestäni. Toisekseen, onko tämä paha asia ulosjääville maille? Mielestäni niiden täytyy harkita tätä asiaa, mutta kuten kun asiasta aikaisemmin keskusteltiin, aina ajateltiin, että tämä olisi huono niille 27 maalle, jotka ryhtyisivät tähän veroon ja erittäin hyvä kaikille muille. Ja nyt tämä logiikka on kääntynyt ympäri ja minä en ymmärrä tätä ajattelutapaa, en, en käsitä tätä suoraan sanottuna. Ruotsiin liittyen Ruotsi on sisäinen esimerkki siitä, kuinka ei tule toimia. Tietenkin voidaan luoda huono transaktiovero – ei mikä tahansa transaktiovero välttämättä ole hyvä ja ruotsalainen ei ollut hyvä. Pahoittelista olen ruotsalaisia kollegoja paikalla, mutta tämä heidän veronsa oli erittäin huono ja sitä ei ollut hyvin harkittu. Ja vero oli hyvin helppo kiertää ja tämä aiheutti hyvin paljon tappioita ruotsalaiselle yhteiskunnalle. Meidän tulisi oppia tästä, mutta maailmassa on tällä hetkellä noin 40 maata, jolla on eh, jonkin tyyppinen kansallinen transaktiovero. Mielestäni tämä on mahdollista. Kaikki riippuu siitä, kuinka vero toteutetaan. On hyvä, että nyt asiaa pohditaan, ja kuten parlamentti on ehdottanut, pohditaan sitä, kuinka liikkeelle laskuperiaatetta voitaisiin käyttää. tämä mielestäni vahvistaa ehdotusta. Meidän tulisi nyt pohtia lieventää ideologista väittelyä ja pohtia rooliamme parlamenttina tiimässä yhteistyössä. Meillä tulee olemaan mahdollisuus palata sisältöön, ehdotuksen sisältöön, kun se on pöydällä ja kun neuvosto alkaa siitä neuvotella, mutta aluksi mielestäni meidän tulisi hyväksyä tämä menettelytapa. Ja sallia se, että jotakin mielenkiintoista tapahtuu Euroopan unionissa verotuksen alalla. I give Kiitoksia Rauva Turunen, sitten ECRstä, herra Strajk. Děkuji, pane předsedající. Kiitoksia, puheenjohtaja. Henkilökohtaisesti, tai yleensähän minä puhun täällä englantia, mutta kun nyt puhumme tästä erityisestä aiheesta, niin pelkäänpä, että kuka tahansa puhuu englantia ESRstä, niin häntä kohtaan hyökätään ja ajatellaan, että hän edustaa vain Lontoota ja on tämän takia FTTtä vastaan. Siksi minä päätin nyt puhua äidinkieltäni. vain osoittaakseni sen, että ECR on kyllä muitakin edustajia muistakin maista, jotka uskovat, että FTT-hanke on vähintään, sanoisinko, ristiriitainen kysymys. Emme ole tehneet mitään muutosehdotuksia, joten en puhu pitkään. Kuitenkin haluaisin muutaman lyhyen kommentin esittää. Rouva Turunen suositteli, ettei käytäisi ideologista keskustelua, mikä ymmärsin oikein. Ihan totta, luonnollisesti niin pitäisikin olla, mutta kun puhutaan veroista ja aletaan kantaa uusia veroja, emme voi täysin välttää tämän tyyppistä keskustelua. Ne ihmiset, jotka uskovat, että uusi uusia veroja tarvittaisiin, joiden mielestä, joidenkin mielestä uusia veroja ei tarvita, tämä vain lähtökohtana. Sitten toiseksi, minä en puolla pankkeja, enkä vie rahoituslaitosten etua eteenpäin kaukana siitä, mutta jos olisi niin helppoa syyttää ja häpäistä tavallaan vain pankkeja, että ne olisivat kaikkien näiden ongelmien syypäinä, niin silloinhan tilanne olisi varsin yksinkertainen ja voisimme yksinkertaisesti pudota tähän ongelmaankin. Mutta me emme yksinkertaisesti usko, että voimme tehdä vain pankeista syntipukkeja. Tämän takia emme usko, että niitä pitäisi alistaa millekään erityisverollekaan. Koko tilanne on paljon monimutkaisempi meidän mielestämme kuin vain sellainen tilanne, jossa olisi huonosti hallinnoitu, johdettu joitakin pankkeja. En usko, että on mitään uusia varoja, joista kukaan ei aikaisemmin tiennyt. nämä rahoitusvarat, vaan otetaan sitten loppujen lopuksi veronmaksajien taskusta. Jos uskoo, että FTT tavallaan loisi uutta rahaa, niin kuin Nixon aikanaan totesi, hän, hän sanoi, että ei ole mitään sellaista rahaa, joka vain putoaa syliin taivasta. Se on mahdotonta. Me emme usko, että FTT-vero voisi onnistua globaalisti ja me uskomme, että jos se otetaan käyttöön Euroopan tasolla, se voisi vaikuttaa haitallisella tavalla talouden kasvuun. Jos olen ymmärtänyt oikein, komissio myös on esittänyt tämän kysymyksen ja on myös varoitellut mahdollisista kielteisistä vaikutuksista FTTn jälkeen. Joten johtopäätöksenä meidän kantamme on lähennä, lähellä joitakin tehtyjä tarkistuksia, joita on tullut joiltakin jäseniltä, esimerkiksi herra Högmarkilta Schmidtiltä. Uskoakseni kollega Klimt on myös allekirjoittanut näitä tarkistuksia, joten me olemme lähellä näitä kantoja, näitä ehdotuksia kyseisiltä, kyseisiltä herroilta, vaikkakin todennäköisesti tulemme äänestämään ehdotusta vastaan, niin se tarkoita sitä, että äänestäisimme kielteisellä tavalla kaikkia ehdotuksia vastaan. Joitakin niistä pidämme varsin kohtuullisena. The GUE will give the floor. GUEn, GUEsta herra Klute. Ja, äh, minun täytyy pyytää anteeksi kollegani puolesta. Hän ei välttämättä voi olla tänään paikalla tänä aamuna hän on pyytänyt minua sanomaan jotakin puolestaan. Hän on jättänyt minulle tekstin, luen sen hetken kuluttua. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman omankin kommenttini. Ja tällähän juuri viitattiin näihin epäilyksiin, jotka liittyvät FTTn taloudellisiin vaikutuksiin. Astrid Lulling puhui, puuttui eräisiin muihinkin seikkoihin, mutta haluaisin myöskin tietoisesti, poliittisesti ja ideologisesti sanoa, että nämä epäilyt, niitä mä olisin joskus toivonut silloin, ennen kuin ryhdyttiin palkan ja eläkkeiden leikkauksiin kriisimaissa, Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa ja Irlannissa. Me emme silloin kysyneet mitään siitä, minkälaisia vaikutuksia niillä oli, mutta huomattavasti huomattavasti vähäisen vaikutusta, jota on niistä keskustellaan paljon pitempään. Ja ennen kuin ylipäätään edes tapahtuu yhtään mitään, sanoisin, että minua suorastaan ärsyttää tämä joskus, koska kansalaiset joita nämä leikkaustoimet ovat koskettaneet, heidän on hyvin yhä vaikeampi ymmärtää sitä, mitä me täällä olemme tekemässä. Mitä Wolf Klintz, Wolf Klintz sanoi, että se mitä hän puhuu neuvostosta, ja voisin sanoa, että yksi ydinongelma Euroopan unionissa on neuvosto. Silloin kun on kysymys sisämarkkinoiden ja unionin kehittämisestä, näyttää siltä, että unioni on se, joka on pääjarruttaja. Tämä minun kannaltani on asia, jonka haluan sanoa tässä yhteydessä selvästi. Minulle se on myös syy todeta, että meidän pitäisi jatkaa tätä työtä eteenpäin, koska muuten käy niin, että tämä voi tietysti tulkita tietysti niin tällaiseksi viivytelytaktiikaksi, mitä neuvostossa tulee niin, että viime kädessä kaikki valuu hukkaan. Olen yhtä mieltä Rolf Klintzin kanssa siitä, mitä hän sanoi, meidän pitää tehdä jotakin pienten ihmisten hyväksi, vaikka olemme eri puolueista, olemme yhtä mieltä tästä asiasta ja meidän ei pitäisi suinkaan nyt antaa viedä meiltä tätä tilaisuutta. No niin sitten Marisa Matiasin teksti, se on englanniksi. Olen kirjoittanut muutaman rivin siis. Ja näin tämä jatkuu. Transaktioveron käyttöönottaminen on hyvin tärkeä askel kohti vakaita rahoitusmarkkinoita ja oikeudenmukaisempaa sen jakamista, miten rahoitetaan EUn politiikkoja. Se on hyöty sinänsä tämän veron käyttäminen ajatellen sitä, miten se vaikuttaa siihen, miten rahoitusmarkkinat ovat yhä vaihtelevampia ja ajatellen kaikkia spekulointia ja muita haitallisia toimijoita siellä on. Sillä on tiettyjä rajoituksia, se on pehmeä ja koskee tiettyjä rakenteellisia tuotteita, jotka ovat olleet finanssikriisin ytimessä, mutta se on kuitenkin tärkeä alku siinä, että saadaan markkinat palvelemaan taloutta. Kuitenkin pitäisi tehdä selväksi, että tämä suunniteltu sovellus Euroopan laajuudella, sen, laajuisesti sen tulisi osaltaan saada aikaan tilanne, jossa tulot ovat sellaisia, että ne tuottaisiin eurooppalaisia politiikkoja pitää vakauteen ja työpaikkojen luomiseen. Jos se tulot tulevat osaksi EUn budjettia, silloin EUlla e ylipäätään on ongelmia siinä, että se voisi ylipäätään käyttää olemassa olevia fiskaalisia välineitä. No onnetonta se, että tätä tekstiä ei ole otettaisiin vero, että se käyttöön koko unionissa jotkin hallitukset ovat ilmeisesti nopeita ennakoivia silloin, kun on kysymys uhrausten pakottamisesta, joista kansalaiset joutuvat maksamaan, mutta tekosyitä on sitten, kun on mahdollisuuksia saada edes pienimpiä panoksia niiltä, jotka ovat eniten vastuussa nykyisestä asioiden tilasta. Yksi päätekosyy on se, että FTTn käyttö johtaisi siihen, että rahoitusmarkkinatoimijat siirtäisivät toimintansa muualle, mutta ajattelutavan tulisi olla, että ihmiset myöskin kaikista maista myöskin sellaisista, kun se joutuisivat maksamaan niitä veroja. Tämä tulisi nähdä ensimmäisenä askelena kohti yleistä suositusta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. FTT voi olla tehokas maan puit, maiden puitteissa, kuten esimerkiksi yhdistyskunnaskunta esimerkkinä, mutta sen koko tehokkuus voidaan saavuttaa, kun sitä sovelletaan unionissa, unionin tasolla tai maailmanlaajuisesti – Tätä siis tulisi soveltaa Euroopan unionissa koko, kaikissa jäsenvaltioissa ja sen tulojen tulisi hyödyttää unionia kokonaisuudessaan. Niiden kautta voitaisiin parantaa mahdollisuuksia ja korjata haasteet, joita me kohtaamme. Kaikki puhuvat solidarisuudesta Euroopassa. Tänään olisi hyvä nähdä, että jotkin poliittiset ryhmät myöskin muuttaisivat nämä sanat teoiksi. Tämä siis oli Marisa Matiasin teksti. Ja viimeinen suositus haluaisin tehdä tämän kompromissiin H. Tämän kompromissin viimeisessä lauseessa puhutaan myöskin tiivimmästä yhteistyöstä. Haluaisin ottaa esille myönteisen esimerkin FTTn käytöstä maailmanlaajuisella tasolla tämän alkuperäinen teksti. Siellä tämä myönteinen sana on sana myönteinen on poistettu, positive on poistettu ja haluaisin sanoa, että en oikein ymmärrä miksi. Ja pyytäisimme esittelijää jättämään poistamatta tämän sanan, jos mahdollista, mutta ehkä tähän voidaan palata myöhemmin uudestaan. Very much indeed, Mr. Paljon kiitoksia, edustaja Klote. Ellei kukaan halua käyttää puheenvuoroa, annan komission edustajalle herra Backmanille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President, uh, and thank you again for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia jälleen kerran siitä, että olette tehneet loistavaa päätöksentekotyötä äh, tämän finanssitransaktiaverokysymyksen parissa parlamentissa. Komissio kiittää tästä. Minulla on kolme huomiota liittyen epäilyksiin, joita on tuotu esiin täällä. Ensimmäinen on se, että komissio ei ole sitä mieltä, että tämän ehdotuksen sisältö jakaisi Eurooppaa. Se tulee syventämään Euroopan integraatiota ja sisämarkkinoita ja me tulemme huolehtimaan siitä, että olemassa oleva lainsäädäntö mm, säilyy kunnioitettuna, sillä kaikkia näitä asioitahan voidaan asettaa kyseenalaiseksi tuomioistuimen edessä. Sitten kun Rouva Lulling puhui ekstraterritoriaalisuudesta. On tietenkin selvää, että jäsenmaat, jotka toimivat finanssitransaktioveroasiakkaiden kanssa joutuvat maksamaan veron. Tämä on hyvin yleisesti hyväksytty toimintamalli myöskin Britanniassa käytetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa on äm, leimavero, joka on hyvin tärkeä. Ja on tärkeää, että yhdistynyt kuningaskunta jakaa käsityksen siitä, äm, että tärkeää on se, kenen kanssa kauppaa käydään. Sitten äm, herra Klintsen huoliin liittyen äm, valvonta on luonnollisesti melko helppoa jäsenmaissa, sillä jäsenmaat voivat markkinarakenteensa teensa ähm, saada auttamaan tämän ähm, tekstin toimeenpanossa. Tämä voi olla vaikeampaa muualla. Jos me olisimme vielä vanhassa maailmassa, missä läpinäkyvyyttä ei ollut olemassa ja kaikki tapahtuu suljettujen ovien takana, ymmärtäisin teidän huolenne, mutta nykyään meillä on olemassa markkinoiden läpinäkyvyys, useita oikeudellisia välineitä, äm, finanssimarkkinoiden säätelyn suhteen ja on melko helppoa ainakin nähdä, kenen pitäisi maksaa kuinka paljon. Tämän jälkeen viranomaisten roolina on äm, periä verot niiltä, jotka on tunnistettu tämän veron äh, velvollisiksi. Sitten viimeinen osa liittyen vaikutusten arviointiin. Me olemme tehneet ensimmäiseen ehdotuksen liittyvän vaikutusten arvioinnin. Olemme julkaisseet sen ja me olemme tällä hetkellä sisäisesti toteuttamassa lisäanalyysiä äh, poli- politiikka-arviointia ja vaikutusten arviointia. Oikeudellinen yksikkö ECFIN ja MAAG ovat olleet tässä mukana. Asiakirja lähtee Olafille huomenna, jotta he voisivat tarkastella sitä. Ja on hienoa, että komissio voi sisällön lisäksi tuoda asiakirjan, joka käsittelee näitä vaikutuksia. Te voitte ehkä kutsua tätä täydentäväksi vaikutusten arvioinniksi. Tämä on jo hyvin lupaavaa. Me teemme tätä työtä ja voin jo teitä vakuuttaa tällä hetkellä siitä, että mitään negatiivisia vaikutuksia ei ole tunnistettu, eh, ei niissä maissa, jotka osallistuvat veroon, eivätkä, eikä niissä, jotka eivät siihen osallistu. Kiitoksia, herra Backman. Ja nyt eh, Anni Podimat, olkaa hyvä. Kiitos. Aion puhua nyt kreikkaa. <clears throat> Tässä tästä loppukommentin, niin jos tämä sopii teille. Niin haluaisin aluksi korostaa seuraavaa. Ajattelen sitä keskustelua, jonka me olemme käyneet. Minusta on erittäin hyvä, että tässä vaiheessa, kun olemme nyt tätä asian käsittelyä, minkä haluaisin vielä kerran ottaa esille. Minun maassani myös Euroopan unionin sisällä on hyvin tärkeää todeta, miten voimakas tämä kriisi on. Kysymys on uskottavuuden kriisi ja meiltä ryhtyä ponnisteluihin asiassa. Meillä usein on ollut esimerkkejä siitä, että olemme johdonmukaisia ja kun on kysymys siitä, että meidän, on kysymys siitä, että olemme pyrkineet saamaan sanat ja teot sopimaan toisiinsa. Haluaisin muistuttaa siitä, että suurella enemmistöllä tuettiin lähtö kohtaa, joka koski FTTn käyttöön ottamista. Varmastikin meillä vielä tulemaan tilallisuus käydä sisällöllisiä keskusteluja, kun sovellettu uudelleen työstetty esitys komissiosta on saatavilla. Saman aikaan kuitenkin meidän täytyisi pitää mielessä, missä puitteissa tämä tapahtuu, minkälaiset ovat ne lainsäädäntöpuitteet, jotka hyväksyivät muutama kuukausi sitten suurella enemmistöllä parlamentissa. Totta kai varauksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Jokaisellahan on oikeus tuoda esille asianmukaiset näkemykset, mutta meidän myöskin tulee olla johdonmukaisia, mitä tulee perusteluihin, mitä tulee argumentteihin, joita me käytämme. Konfliktit finanssitransaktioveron osalta voisimme sanoa, että meillä on hyvin kattavia keskusteluja. On puhuttu ennen kaikkea siitä, että tapahtuisi pääomapakoa. Tämän ottivat ennen kaikkea varon vastustajat esille, että euro siirtäisiin Euroopan unionin ulkopuolelle – mehän puhumme nyt kuitenkin pääomaliikkeestä Euroopan unionin sisällä. Siis sanottiin, että tämän veron käyttämättömän johtaisi siihen, että pääoman virta, kauppa tapahtuisi Euroopan unionin alueen ulkopuolella, alueilla, jossa verotukselliset olosuhteet olisivat huomattavasti paremmat kuin Euroopan unionissa. Siis sanottiin, että tämä tapahtuisi nyt tämän transaktioveron käyttöönoton yhteydessä, mutta jos me kuitenkin olemme miettimässä tätä tiivimpää yhteistyötä. 11 jäsenvaltiota, jotka ovat ilmaisseet toiveen tämän veron edistämisestä, siellä on luovuttu. Näin tapauksessa on luovuttu tästä argumentista ja sitten taas on otettu se argumentti, jonka totesin ne, jotka eivät kuulu näihin 11 maahan, jotka eivät toivo tätä transaktiveron käyttöönottoa, että on vaara siitä, että kauppa pakenee tai että kokonaiset instituutiot jättävät Euroopan unionin. Ei. Sanotaan ennemminkin, että, että ulkoinen toiminta on suuri vaara ja että ei päästä eteenpäin tämän veron toimeenpanemisessa. Ja nämä jäsenvaltiot, jotka haluavat soveltaa FTTtä ensimmäisessä vaiheessa, eivät ennenkään pystyisi arvioimaan sitten täysin niitä vaaroja, jotka liittyvät veron toteuttamiseen. Tämä on hyvin vaikea käsitellä, että 11 jäsenvaltion jäsenhallitukset pystyvät kyllä arvioimaan hyvin se, mitä vaaroja on tällä transitoverolla, jonka haluavat ottaa käyttöön omissa maissaan. Voidaan lähteä siitä liikkeelle, että tämä voisi olla niin menestyksekäs tämä veron käyttöönotto, että viime kädessä se aiheuttaisi kustannuksia niille, jotka eivät halua osallistua transaktioveron käyttöönottoon. Minun mielestäni tämäkin on liioittelua, eikä vastaa sitä, mitä esittelijä, vastustajat aiemmin ovat ottaneet esille. Mainitsen tämän kaiken siksi, että haluaisin korostaa sitä, että me voimme voimakkaasti ottaa kantaa transaktioveron puolesta tai sitä vastaan. Se on aivan normaalia, se on aivan oikein. Kuitenkin meidän on oltava johdonmukaisia. Jotkut tietenkään eivät vakuutu tällaisen veron soveltamisen hyödyllisyydestä, mutta koskaan ei voi saattaa kaikkia samaan linjaan. Se on tavallista. Usein sanotaan, että taas uusi vero, jälleen uusi vero. Mitä Wolf Klintz sanoi, mitä herra Strejcik myös totesi, näyttää siltä, kuin olisi liikaa veroja, liian suuria kustannuksia – ja että nyt sen tulisi vielä tällainen lisävero, joka edelleenkin vaikeuttaisi tilannetta. Mä, minä haluaisin viitata siihen, että luonnollisesti me joudumme maksamaan paljon, liika, aivan liikaa, mutta missä näin ei olisi työelämässä, taloudessa on näin. Ja tietysti kysymys oikeudenmukaisemmasta taakan jakamisesta, se on kysymys, josta on keskusteltu useaan otteeseen viimeisten kolmen vuoden aikana, eikä kysymys ole siitä, että pelkästään pankit olisivat syypäitä. Haluaisin viitata myös siihen, että juuri yksittäisten valtioiden budjetit joutuvat kantamaan rasitukset. Ja viime vuosina on ollut erilaisia tukitoimia, kolme miljardia, ja on otettava huomioon nämä kustannukset, joita kriisistä on aiheutunut, ja myöskin katsottava, minkälaisiin verojen korottamiseen tämä on johtanut. Tässä rajoitetaan todellakin sitä tuottavaa osaa taloudesta ja työelämää, ja juuri siitä syystä transaktiovero osaltaan edistää rasitusten oikeudenmukaisempaa jakamista. No nyt lopuksi. Tosiasia on myös se, että erityiset verot, transaktioveron tapaisia veroja on olemassa yksittäisiä jäsenvaltioissa. Täällä mainittiin Ranska. Alkuperäinen esitys, joka koski 27 valtiota ja, joka, ja uusi, joka nyt kun, kun sellainen, että toteutettaisiin niin tiiviimmin yhteistyön puitteissa, kun todettiin, että 27 jäsenvaltiota ei pääse asiasta yksimielisyyteen, niin uudessa esityksessä pyritään tällaista verotuksellista pirstaleisuutta rahoitussektorin osalta saattamaan päätökseen. Ja viime kädessä on nähtävä, että tämän tyyppiset toimenpiteet ovat sisämarkkinoiden, yhteismarkkinoiden osalta myönteisiä. Emme voi sanoa toisaalta, että me haluamme olla johdonmukaisia sisämarkkinoilla ja haluamme, että sisämarkkinat ovat menestyksekkäät, kun sitten samaan aikaan me olemme valmiita hyväksymään markkinoiden pirstaleisuuden. Se, että vero toteutuisi muuallakin kuin 11 jäsenvaltiossa, olisi varmastikin asia, joka osaltaan saisi aikaan sen, että tuloksena olisi rahoitusmarkkinapalveluiden osalta paremmin toimiva sisämarkkina. Sitten nämä tarkistukset. Täällä otettiin sille myönteinen esimerkki. Minun kantani on, että jos sanotaan, että esimerkki on sellainen, että se on hyvä, totta kai silloin täytyy, ei välttämättä tarvita sanaa myönteinen esimerkki, koska se on myönteinen. Ja sitten Lulling sanoi, että jokainen yksittäinen myönteinen esimerkki ei automaattisesti ole siis mitenkään kielteinen, mutta meidän pitäisi saavuttaa suu, mahdollisimman suuri johdonmukaisuus. Ja otan tämä esille myöskin ajatellen sitä, että minä tähtään siihen, että parlamentti tukee tiiviimpää yhteistyötä. Yes, one minute, please. Kiitoksia, olemme kyllä myöhässä, mutta ihan minuutti vain tuolla yli. Nyt No, eh, eh, monsieur president. Puheenjohtaja, haluaisin vain sanoa, että minua yllättää hiukan komission naivius. He sanovat, että mitään negatiivisia vaikutuksia ei koidu jäsenmaissa eikä muissakaan. Mutta minulla on yksi huomio, koska ähm, edustaja Podimatan mietintö aikaisemmin hän hyväksyttiin enemmistöllä täysistunnossa ja me ehdottimme sitä, että eläkerahastot suljettaisiin toimen ulkopuolelle ja minä ehdotin myöskin sitä, että tämä veroa ei käytettäisiin kaikkiin rahastoihin, sillä Ja nyt minä kuulen, että uudelleen komissio haluaisi kattaa myöskin eläkerahastot, että niitäkin koskettaisi tämä verotus. Minä haluaisin kysyä komissiolta, onko tämä totta vai ei. Man is not here, Madame Lulin, so we cannot... Barman ei kuitenkaan ole paikalla, Rova joten emme voi jatkaa tätä keskustelua. Hän on poistunut. Okay, so just to let you know that we will vote... Me äänestämme siis huomenna valiokunnassa ja toivottavasti sitten joulukuun täysistunnossa tämä tulee esityslista sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla tarkistukset tai siis käsitämme tarkistuksia mietinnössä PK-yritysten rahoituksen saannin parantaminen. Herra Debake, olkaa hyvä. Like to thank first of all. Kiitoksia Kollegat, Haluaisin kiittää kollegoja mielenkiinnosta tätä mietintöä kohtaan ja myös varjoesittelijöitä kaikesta työstä, jota on tehty. 140 tarkistusta ylikin tehtiin, ne kattavat eri aiheita, kaikki tietysti varsin mielenkiintoisia. Viime viikon aikana olen pyrkinyt laatimaan ehdottoman kompromissimuutosehdotuksia ja tehnyt sopimuksia muiden ryhmien kanssa. En kaikkia tarkistuksia mitenkään saa mukaan. Haluan myös pitää tekstin selkeänä, ymmärrettävänä, avoimena. Niin päätin olla ottamatta mukaan tarkistuksia, jotka ovat liian yksityiskohtaisia. Myös kun odotamme tässä lausuntoja muista valiokunnista, päätin että en ottaisi aiheita, jotka kuuluvat näiden toisten valiokuntien toimivaltuuteen. Haluan välttää myös päällekkäisyyttä muiden valiokuntien tekemän työn kanssa. Kuten sanoin, me haluamme pitää tämän tiiviinä, transparenttina tekstinä ja mielestäni tarkoituksena on todellakin motivoida Euroopan komissiota ja myös jäsenvaltiota kiireellisesti tekisivät konkreettisia ehdotuksia aikaisesti. Haluamme, että yrittäjät tietävät, että täällä Euroopan parlamentissa me todellakin haluamme konkreettisesti pureutua heidän rahoitusongelmiinsa. Mutta jos tästä tekstistä tulee varsinainen joulukuusi ja tähän, tässä löytyy yhtä ja toista asiaa, niin silloin tässä vaan todetaan, että parlamentti jälleen kerran laatii byrokraattisen tekstin ja se ei ole tässä nyt tarkoituksena. Ihan lyhyesti päälinjat mietinnössä ja kompromississa ehdotan. Ensinnäkin meidän mielestämme pitää tehdä aivan selväksi, että yksi koko ei sovi kaikille. On erityyppisiä pk-yrityksiä, jotka toivat aktiivisesti tai toimivat EU-ssa. On myös suuria alueellisia eroja ja meidän pitäisi ottaa tämä huomioon. PK-yritykset, kuten me tiedämme, ovat selkäranka Euroopan taloudessa ja tämän takia meidän pitäisi puhua selkeästi ja olla huolellisia, ettei synny uutta byrokratian kerrosta tai liiallisia sääntöjä ja taakkoja, mutta pyritään pikemminkin parantamaan yritysilmapiiriä ja tämä tapahtuu periaatetasolla paremmin. Ja tietysti kaikki tiedämme, että, rahoitus, tiedämme, että rahoituskriisin aikana pankit ovat joutuneet myrskyisään säähän, mutta pankit ovat kuitenkin edelleenkin päärahoituslähde pk-yrityksille Euroopassa. Vaihtoehtoisia rahoituskanavia pitäisi stimuloida ja uskon, että suuri määrä säästötilejä, joita, säästöjä, joita löytyy monelta tileiltä, nämä pitäisi saada äh, aktivoitua. Tietysti tässä ehkä jäsenvaltiossa voitaisiin, tasolla voitaisiin käyttää verokannustimia, mutta myös Euroopan tasolla voitaisiin kannustaa sitä, että nämä säästöt päätyisivät reaalitalouteen ja pk-yrityksiin. Meidän pitäisi myös puhua yrittäjyyden he, he, kouluttamista. Usein heillä puuttuu perustietoja yrityssuunnittelusta, tilinpidosta ja tämä haittaa usein heidän rahoituksen saantiaan. Tätä pitäisi myös pohtia, miten voisimme parantaa tietoisuutta näistä kysymyksistä. Ja sitten viimeisenä kohtana haluaisin vielä mainita sen, että kun lisätään avoimuutta yrittäjien kohdalla erityisesti minkä takia luottoa ei myönnetty, tai miksi varhainen maksu ei ole mahdollinen tai pitäisi olla mahdollista, niin tämäkin on sellainen aihe, joka selvästi kuuluu tähän tekstiin. Monet PK-yritysjärjestöt ovat jo reagoineet suotuisasti tähän mietintöön. Minä toivonkin tämän takia, että seuraavan varjo esittelee kokouksen jälkeen Strasbourgissa joulukuussa saamme aikaan lopullisen sopimuksen ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä, läheistä yhteistyötä kaikkien kollegojen ja varjoistojen kanssa, että saadaan hyvä teksti aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Filip, nyt annan puheenvuoron EPPstä herra Wolfermanille. Thank you, chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää Nybekeriä erittäin hienosta yhteistyöstä viime viikkojen aikana. Tämän tuloksena olemme saaneet aikaan yksimielisyyden liittyen tarkistuksiin, joita on esitetty, enkä usko, että suuria mielipideeriäväisyyksiä on tämän mietinnön suhteen. Haluaisin lyhyen erityisesti korostaa kysymyksiä, jotka ovat erityisen tärkeitä minun ryhmälleni. Suurin osa näistä asioista kyllä sisältyy kompromisseihin. Aivan aluksi liittyen pankkien ja pk-yritysten suhteeseen. On selvää, että tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä tässä suhteessa, vaikka haluaisinkin huomauttaa, että yksityisyrityksiä on olemassa sekä pankki- että PK-sektorilla, jotka pärjäävät hienosti. Eli me emme kannata sellaisia mekanismeja, jotka pakottaisivat pankit lainaamaan PK-yrityksille rahaa. On tärkeää, että pankeilla on mahdollisuus säilyttää viimeinen sanapäätöksessä liittyen omaan arviointiinsa sen suhteen, mä, mä, antavatko he lainan. Haluaisin myöskin huomauttaa kollegoille, että nykyinen kriisi vaikuttaa valtavasti eri jäsenmaissa luottojen myöntämiseen. Täällä me usein puhumme vaik- kriisivaikutuksista Ähm, valtiovelkoihin, mutta me emme vaikut, puhu siitä, kuinka paljon tämä vaikuttaa muihin luottoihin. Kuitenkin valtavia eroavaisuuksia on korkotasoissa. Tämä on yksi sisämarkkinoiden vääristymä ja erityisen selkeä raja alueilla. Usein melko pienillä alueilla rajan kahden puolin luottokoroissa on valtavia eroja. Toinen tärkeä asia, jota parlamentti uskoakseni tulee käsittelemään tulevaisuudessa, on tämän uuden pankkisektorin säätelyn vaikutus luottojen myöntämiseen pk-yrityksille. Todennäköisesti CRD4 ja Basel tulevat vaikuttavan asioihin erittäin suuresti. Oman pääoman taso tarkoittaa sitä, että pankkiin täytyy löytää raha jostakin, jos tämä tarkoittaa sitä, että pankeilla on vähemmän rahaa käytettävissään helposti. He tulevat myöntämään vähemmän lainoja. Ja tämä on toinen tärkeä asia, joka tulisi olla mukana mietinnössä. Erityisen tärkeää mielestäni on, ovat takuukysymykset monissa maissa, kuten omassa jäsenmaassani. Takujärjestelmiä tai takuformeita on olemassa ja ne toimivat erittäin hyvin. Ja nämä takujärjestelmät ovat suuresti vaikuttaneet siihen, että luottoja on myönnetty pk-yrityksille. Kuitenkaan tämän tyyppisiä järjestelmiä ei ole olemassa kaikkialla Euroopan unionissa ja olisi hyödyllistä lisätä mainita mietintöön maininta siitä, että tällaisia takujärjestelmiä olisi hyvä luoda. Tämä olisi erittäin hyvä tapa varmistaa, että me luomme uusia mahdollisuuksia ja teemme pk-yrityksille mahdollisuuden saada luottoja, vaikka niitä on vähän saatavilla. Sitten viimeinen asia, joka ei ole mukana kompromisseissa, mielestäni se tulisi pyrkiä saamaan mukaan. Tämä liittyy vaihtoehtoisiin rahoituksen lähteisiin, jotka eivät siis ole perinteisiä pankkilaitoksia. Meidän tulisi lisätä tekstiin viittaus siitä, että muualla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, on olemassa mekanismeja, myöskin osakemarkkinoilla, jotka tekevät pk-yrityksille mahdolliseksi päästä markkinoille. Olisi ehkä hyödyllistä tarkastella mahdollisuutta käyttää osakemarkkinoita rahoituksen lähteenä myöskin pk-yrityksille. Tämä voisi olla perinteisille pankkilainoille mahdollinen vaihtoehto. Kuitenkin haluaisin toistaa, että kompromissit, jotka on luonnosteltu, ovat askel oikeaan suuntaan ja meidän ryhmämme tukee niitä behalf of the socialists, I give the floor to... Kiitoksia ST-ryhmästä rouva Kleber. Tokrat v slovenščini. Jaz bi se želela zahvaliti poročevalcu za pripravo... Kiitoksia puheenjohtaja puhunut slovenin kieltä. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja todella hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut kompromissien kohdalla. Tämä on mielestäni myötävaikuttanut tekstiin vahvistavalla tavalla ja olemme hyvin tietoisia mahdollista seuraamuksista, joita sy- syntyy lainsäädännöstä muutoksista. Ja, mm, ja miten tämä vaikuttaa itse e- pk-yrityksiin. Meidän täytyy tukea tätä tukiperiaatetta PK-yrityksiä. Pitää tukea todellakin samanaikaisesti kuitenkin Kuitenkaan ei pitäisi unohtaa, että vaikkakin yksinkertaistaan toimenpiteitä, meidän pitäisi silti ottaa huomioon riittävä työntekijöiden suojelu, työturvallisuus ja muut tärkeät tähän liittyvät kysymykset. Me olemme jo tästä puhuneet kahden keskisesti esittelijän kanssa – Ja mitä tulee yhteistyöhön pankin kanssa ja eri rahoitusjärjestelmien edistämisen kanssa, olemme samaa mieltä, että nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä tässä näinä aikoina. Vielä ottaisin esille sen, että PK-yritys ryhmät tai pk-yritykset vaihtelevat va- varsin suuresti EU-alueella. Ei tämä ole mikään homogeeninen yritysryhmä. Niilläkin on erilaisia toimintatapoja. Kun me puhumme sosiaalista yrittäjyydestä, se ansaitsee mielestäni enemmän ansaita. Tämä on kasvava sektori EU-ssa. Se jo nyt edustaa 10 prosenttia kaikista yrityksistä Euroopassa. Ja se on tärkeää työnantaja. Tämän takia pitäisi olla varovainen, ettei unohda tai sulje pois uusia tapoja välittää julkisia varoja pk-yritykselle ja minä toivon, että löydämme jotakin uusia kompromisseja esittelen kanssa tämän suuntaisesti, mutta vielä kerran korostan sitä, että yhteistyö tähän asti on erittäin hyvää. Uh, Kiitoksia sitten sitten vihreistä. Philip Lambert, en näe häntä. Tai muutakaan vielä, siksi annan puheenvuoron herra Kamalille ECRstä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja myöskin muita varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja myöskin kiittää nopeudesta, jolla esittelijä teki kompromissit. Hän on tehokkuuden malli, josta kaikki voimme oppia. Olen myös erityisen tyytyväinen siihen, että me ymmärrämme, että PK yritykset ovat oma sektorinsa. Kun vuonna 2015 tähän parlamenttiin oli järkyttynyt keskustelussa, jossa puhuttiin nämä PKY tai suuret yritykset, ei ymmärretty, että PKYden välillä on yrityksiä kovin pienten yritysten ja sellaisten keskisuurten yritysten välillä, joissa on melkoinen määrä työntekijöitä – asiat, jotka ne koskettavat hyvin erilaisia. Ja omassa vaalipiirissäni on se, että miten siirrytään myyjästä, pelkästään yksittäistä yksin myyjästä eh, työnantajaksi, jolloin tuodaan ongelmia, jotka eräs sosiaalisen varjoista täällä otti esille. Sitten tämä koko tuotantoketju eh, näyttää siltä, että on tärkeää, että pk-yritykset eivät jää irti suunnitelmiyritysten ketjuista, tai, mutta kuitenkin katsoa, miten voidaan auttaa yrityöitä todella kaikkein köyhimmissä yhteisöissä. On olemassa upeita tarjonta ihmistä köyhimmissä yhteisöissä, jotka usein pienellä rahamäärällä, jopa 50 tai 100 punnalla, ovat pystyneet rakentamaan uskomattomia yrityksiä. On, on sosiaalikomiteassa on, on naishenkilö mukana, joka on yksinoltaja äiti ja, ja kymmenellä punnalla loi uran tällaisen pienravintola-alan ja, ja nyt hänellä on yritys, jossa on paljon työntekijöitä minun omassa vaalipiirissäni, niin on tarina kahdesta pojasta, jotka lainasivat 80 puntaa äidiltään 80-luvulla ostivat kangasta ja tekemään boksereita ja loivat tästä suuren yrityksen osoittain, että on saatavissa voittoa jopa pienistä yrityksistä, pienistä toimista. Ja kiehtovaa tässä on se, että jopa pienimmissä yrityksissä on nähtävissä, että joskus vain pieni määrä rahaa vie pitkälle. Olen ollut mukana organisaatiossa omissa vaalipiirissäni katsomassa, miten saadaan pieni määrä rahaa ihmisille ja samaan aikaan sitten neuvottua heitä, koska voidaan antaa 50-100 puntaa, mutta tarvitaan myöskin neuvoa siitä, miten yritys rakennetaan, ja tämä on tärkeää, joka koskee tietysti koulutussektoria ja jatkokoulutussektoria. Mutta on syytä muistaa, että on paljon ihmisiä, jotka itse ovat valmiita lainaamaan rahaa ja on yhtä mieltä muiden väitteiden kanssa siitä, että me katsomme nyt vain pankkimallia, se katsoa tällaista vertaislainaamista. Jos ajatellaan erästä verkkosivua, joka mahdollistaa sen, että yritykset voivat laittaa 25 dollarin suurisia summia kautta maailman. Voi olla yrittäjä Ugandassa, Kolumbiassa tai jossakin tahansa. 25 dollarilla yksilölle voi antaa rahaa, mutta jos näitä 25 dollarit, jotka syntyy kautta maailman, kootaan, niin saa käydä niin, että missä lainaavat 1000-3000 dollaria. Me voimme saada enemmän aikaan, voisimme tehdä enemmän tällaista EU-ssa ja on myöskin sellaisia yrityksiä kuin organisaatio kuin Kids Start, jolla on tämmöinen rahoitusrengas, jonka kautta toimitaan. Nämä ovat asioita, joista pitäisi puhua, ehkä ei pidäkään puhua, me voimme muuttua esteeksi heidän toiminnalleen, mutta kuitenkin. Sitä haluaisin sanoa vielä, että itse asiassa me puhumme rahoituksesta pk-yritykselle, mutta olemme kuitenkin turhautuneita rahoituksen osalta, koska ajattelemme tällaista riskipääomakysymystä. Pääoma puhuu siitä, että yrityksillä pitää saada enemmän mahdollisuuksia saada rahoitusta, mutta yksi pääosa on e- Euroopan riskipääoma. Kaik, kaikki liittyy verotuksen. Verot, verot ovat tärkeä asia. Tulin keskusteluun, jossa joku sanoi, että haluaa veron, joka koskee kaikkia maissa, veroa omalle, rahaa omalle maalle. Totta kai tämä on tärkeää, mutta verot ovat kuitenkin parlamentin kompetenssi ulkopuolella ja komissio tarkastelee tätä syvemmin, mutta tämä on tällaista poliittista jalkapalloa, joka estää sen, että pienet eivät voi saada riskipääomaa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme äh, aikaan hyvän EUn riskipääomarahoitusalan minä pidän hyvänä kompromissitarkistusten sävyä ja pidän hyvänä sitä, miten olemme yli ryhmärajojen työskennelleet tämän asian parissa. Olemme minusta saaneet aikaa paljon yksimielisyyttä. Kiitos. very much indeed, Mr. Kamal, as I cannot... Kiitoksia. Herra Klein, ei myöskään ole paikalla, siksi annan puheenvuoron herra Debakkarille vielä. Yes, yes, very quickly. Um... Lyhyesti. Kiitän näistä kommenteista, joita on saanut viime viikon. Ihan muutama lyhyt kommentti vielä. Olen täysin samaa mieltä joistakin huomioista, joita tehtiin vaihtoehtoisesta rahoituksesta. Minäkin uskon, että täällä Euroopassa olemme liian riippuvaisia pelkästään pankkimallista. Ja tämän takia vaihtoehtoiset keinot, kuten pörssit pk-yrityksille, muun tyyppinen rahoitus, samoin arvo oman pääomaan liittyvä rahoitus olisi hyvä ja voisimme myös tunnistaa tällaisia rahoit, jotka tähän mennessä eivät ole hyväksyneet pk-yrityksiä mukaan myös mietinnössäni. tämä on yksi tällainen kohta, jota haluaisin käsitellä ja korostaa. Sitten yksi tärkeä juttu minulle on tiedon siirto Täällä puhuttiin ryhmistä, jotka voivat auttaa muita. Ehkä komissio ja toimielimetkin voisivat miettiä, ettei ole kyse vain rahoituspuolesta, vaan siitä, että autettaisiin rakentamaan yrityssuunnitelmia, jotta yrityksissä tulee kestäviä. Ja tämä on tärkeä asia myös. Sitten lopuksi vielä riskipääoma sääntö, mitä nopeammin tämä lähtee liikkeelle ja tulee parlamentin käsittelyyn ja voimme äänestää, niin silloin tämän jos saataisiin tämä asetus käyttöön mahdollisimman nopeasti, niin se on todella hyvä asetus niille yrittäjille, jotka jo kiihkeästi odottavat, että saisivat käyttöönsä säästövaroja. Niin nyt on korkea aika, että saamme tämän asiakokonaisuuden liikkeelle ja tällainen passi saadaan aikaiseksi. Olen kirjannut ylös täällä kuultuja kommentteja. Ja jatkossa varmasti vielä voimme keskustella, mutta loppujen lopuksi varmasti saamme aikaan varsin hyvän mietinnön ja hyvät kompromissit. Kiitos. Kiitoksia, herra Debaker. <coughs> Anteeksi. Minun niin täytyy vielä kertoa yksi asia että äänestämme valiokunnassa 17. tai 18. joulukuuta ja täysistun äänestys pitäisi olla helmikuussa. Nyt kokouksemme päättyy tässä vaiheessa. Aloitamme uudestaan iltapäivällä kello 15. Kiitoksia.